votre accord sur euh, l'agenda. Et... Olette samaa mieltä esityslistasta ja kerron teille nyt seuraavia asioita. Budjettivaliokunta ja Ekon valiokunta, jotka, jotka ovat yhdessä vastuussa artiklan 55 ITRE-valiokunnan ja transvaliokunnan kanssa ovat velvoitteenaan myös artikla 54, joutuivat viime elokuussa delegoimaan 22. kesäkuuta 2015 oli sovittu, että tehdään yhteinen tulostaulu, jossa on indikaattoreita siihen, että investointikomitea tekee siitä ESIR-rahaston myötä. Sillä voidaan riippumattomasti arvioida, avoimesti arvioida, miten käytetään eu takuurahastoja koska meillä on ollut erittäin lyhyt aika esittää vastaväiteitä. Tämä delegoitu päätös on lähetetty teille 30. kesäkuuta ja elokuun loppuun mennessä ei ollut tullut mitään vastustavia mielipiteitä budjettivaliokunnan sihteeristölle. Näin ollen tämän delegoidun päätöksen päätökset astuvat voimaan vuonna 2017. Siinä on kyse strategisesta investointirahastosta. Kaikki tarvittava lisäinformaatio löytyy parlamentin työjärjestyksen artikloista 105 ja 106. Minä haluan olla varma, että olette saaneet selonteon meidän edellisestä kokouksesta 15. ja 16. heinäkuuta. Toivottavasti olette perehtyneet niihin. Jos näin on, niin teillä ei ole mitään niihin huomautettavaa. Voimme näin ollen ne hyväksyä. Ne on hyväksytty siis edellisten kokousten selonteot ja pöytäkirjat. Nyt puhutaan esittelijämme, yleisesittelijämme ja kaikista pääluokista kertomaan meille, mikä on tilanne ennen kuin neuvosto ottaa kantaa Koreperin tekemään ehdotukseen varanhoitovuodeksi 2016. Herra Fennares, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kuten tiedätte, minä tervehdin kaikkia kollegoja. Tämä on erittäin laajasti keskusteluaihe valiokunnassa, parlamentissa ja täysistunnossa. Meillä oli yksi yhtenäinen parlamentti. Hyväksyimme kaksi päätöslauselmaa. Yhdessä puhuttiin suuntaviivoista, linjauksista. Me myös määrittelimme prioriteetit PK-yrityksille, yrittäjille prioriteet, mikä on sisäistä ja ulkoista solidaarisuutta. Me painotimme samalla myös muuttoliikettä. Prioriteettina oli eh, noudattaa toimielinten tekemiä päätöksiä. Pitää myös noudattaa monivuotista rahoituskehystä ja maksusuunnitelmaa. Nämä ovat aivan selkeitä prioriteetteja. Tähän, ja tämän taakse tuli parlamentin laaja enemmistö. Mitkä ovat sitten prioriteetteja? Minun on muistutettava teille siitä painopistealueesta, mikä, mitä me mitä ovat pakolaiset ja tämä valtava muuttoliike. Jo vuoden alusta lähtien parlamentti on puoltanut tätä asiakirjaa on täysin kestämätöntä, eikä voi missään nimessä hyväksyä, eikä sitä oikein osatakaan selittää, miten Neuvostoliitto on ottanut kan, miksi, ne, miten Neuvostoli, neuvosto on ottanut tämän kannan, eli päätynyt tiettyihin leikkauksiin. Neuvosto jatkuvasti kusumia ilmoittaa aikeistaan suurieleisesti, mutta käytännössä kuitenkin toteuttaa leikkauksia asiakirjoista, joista parlamentti on täysin yksimielinen ja joista komissiokin on ilmaissut kantansa. Mutta tällä hetkellä voitaisiin sanoa, että ei ole olemassa Euroopan unionia. Meitä ei kuulla. Kyllähän parlamentti kuulee ja näkee, mitä on muuttoliikkeen pakolaiset. Komissio tekee ehdotuksia. Neuvosto ei pysty määrittelemään yhteistä kantaa. Ja mikä on vieläkin pahempaa, tekee ehkä pimeitä leikkauksia niiden instrumenttien avulla, jotka ovat tärkeitä, voidakseen taistella tai tätä muuttoliikettä vastaan. Mitä itse asiassa neuvosto tekee tällä hetkellä? Eikö neuvoston pitäisi tehdä aloite? Ei, ei. Mitä se nyt haluaa tehdä? Se haluaa vain äh, leikata tässä monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Konkreettisesti sanoin, miten me voimme hyväksyä, että otsa pääluokassa neljä on leikkauksia maksusitoumista, määrärahoista, niistä jo myönnetyistä varoista 373 miljardia euroa 430, jotka ovat maksuja. 705 miljoonaa euroa ja 65 maksuille. Nämä ovat erityisesti instrumentteja opinto, opiskelua varten. Jos puhumme instrumentista, naapuruus, kumppanuussuhteista, siinäkin neuvosto on tehnyt 39 miljoonaa leikkauksia – jotka olivat jo noin 140 miljoonaa jo myönnetty maksuille. Tässä on kyllä aika selkeä ristiriita, jota ei voi hyväksyä ehdotusten ja neuvoston kauniiden sanojen kanssa ja mikä on sitten todellisuus näiden kahden elementin välillä. Minä puhun leikkauksista, joita on tehty budjettiluonnokseen, joita ei voida edes pitää mitenkään kunnianhimoisina. Tässä pääluokassa, kun puh- jos puhutaan tästä pääluokasta ja ongelman laajuudesta, tämän prioriteetin suhteen parlamentti haluaa vain puolustaa EUn akikommuniteeria. Emme me voi siis missään nimessä hyväksyä tätä välinpitämätöntä asennetta, tätä tiettyä apaattisuutta, kun puhutaan yhteisestä politiikasta, kun meillä ei ole välineitä päästäksemme tavoitteisiin, nimenomaan neuvoston taholta. Siellä ollaan erittäin egoistisia kansallisesti neuvoston jäsenten keskuudessa. Jäsenvaltiot kuuluttavat kovan äänen, vaativat kovan äänen solidaarisuutta Euroopan talousarviolle. Ja pari esimerkiksi hyökkäävät kohesiorahastoon tai rakennerahastoon ja, ja sen toimintaan. Eihän tämä ole missään nimessä solidaarisuutta. Ei solidaarisuus ole yksisuuntainen katu. Ei voi vain ojentaa kättä ja pyytää jotakin, mutta tekemättä yhtään mitään yhteisten tavo- yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Jos puhutaan taloudellisista painopistealueista, prioriteista, kilpailukyvystä EUn sisällä, minä äsken puhuin kolmesta prioriteetista ihan alussa yrittäjyys, työllisyys ja niin poispäin. On erittäin tärkeää, että nuorisotyöllisyysalue aloite 2016 menee läpi ja etenee. Ei se saa joutua siihen tilanteeseen, ettei sillä ole keinoja välineitä, ettei se saa sille myönnettyjä varoja 2016. Tämä ohjelma täytyy pitää hengissä. Kyllä me voimme pitää kiinni sitoumuksistamme ja lupauksistamme maksusuunnitelma, johon päästiin sopuun kolmen toimielimen kesken. Pitäisi myös pitää hengissä. Totta kai pitää maksaa se, mikä pitää maksaa, mutta tämä maksusuunnitelma, sen neuvosto myös hyväksyä. Sitä pitää noudattaa. Meidän mielestä on suorastaan provokatorista se, että neuvosto on supistanut tätä 20 ohjelmaa ja verkkojen Eurooppa-ohjelmaa – yksi mekanismeista, jotka ovat keskenään sidoksissa toisiinsa. Jos nämä kaksi tekijää ovat sidoksissa toisissaan. Junckerin ohjelmassahan on paljon sitoumuksia. Kaikki on tehty, että voidaan vähentää maksimaalisesti tätä Horisontti 2020 ja Verkkojen Eurooppa-ohjelmaa. Halutaan siis supistaa sitä. Nämä ovat keskenään toisissa olevia, nämä ovat keskenään olevia mekanismeja EUn sisällä. Mitä nyt voidaan todeta komission ehdotuksesta? Neuvosto on omaksunut hyvin provokatorisen asenteen parlamentin suuntaan, minun mielestäni. Se leikkaa ohjelmissaan, se leikkaa Horisontti 2020-ohjelmasta, Verkkojen Eurooppa-ohjelmasta. Haluaisin nyt ihan yhteenvedonomaisesti sanoa vielä jotakin. Koreper on päättänyt hyväksi oman kantansa. Neuvosto on leikannut myös näistä rahoista 513 miljoonaa maksuissa. Miljoona 404 miljardia euroa. Tässä puhutaan komission budjetista, puhutaan komission ehdotuksista, joka on jo paljon vähemmän kuin mitä ennakoitiin monivuotisessa rahoituskehyksessä. 2013 hyväksymme yksimielisesti, puhutaan ohjelmien vähentämisestä, supistamisesta, jotka alun perin hyväksyttiin yksimielisesti varanhoitovuodelle, jotka hyväksyttiin myös komission toiminta Sen jälkeen tuli lisäsupistuksia, lisävähennyksiä, ja joita neuvosto lähti heti soveltamaan. Pääluokassa 1a on myös leikkauksia horisontti 73 miljoonaa, horisontti 2020 ja muissa 220 miljoonaa maksuissa. Ja verkkojen Euroopassa 100 miljoonaa euroa 11,7 maksuissa. Leikkauksia myös 1B-pääluokassa ja Nämä ovat leikkauksia, jotka yksinkertaisesti merkitsevät ohjelmien lopettamista. Pääluokassa 1, 2 ja 3 puhutaan joustovälinteen käytöstä 124,400 miljoonaa euroa. Jos puhutaan sitten pakolaisista ja muuttoliikkeistä, neuvosto ei voi sulkea silmänsä tältä tärkeältä asialta turvapaikkamuutto- ja turvallisuuskysymykseltä. Tässä on kyse nimenomaan turvallisuudesta, mutta, mutta se kuitenkin on lähtenyt muuttamaan ennakoitua sun summaa joustovälineen avulla. Pääluokassa neljä, joka taas liittyy muuttoon liikkeeseen, neuvosto on tehnyt suurimmat leikkaukset – 177 miljoonaa ja 450 miljoonaa euroa maksuissa. Ne ovat kuitenkin vähennyksiä, jotka ovat tuntuvia, huomattavia ohjelmissa, jotka ovat erittäin tärkeitä EUn kansalaisille. Eikä näitä voi hyväksyä näitä vähennyksiä. Myös virastoissa on toteutettu leikkauksia, jos otamme kaikki virastot yhteensä yhdessä. Nämä, näitä ei missään nimessä voi hyväksyä näitä neuvoston tekemiä supistuksia. Argumenttina neuvosto sanoo, että se leikkaa ihan niiden momenttien mukaan, jossa on, öö, jossa on vähemmän vaikutusta näiden leikkausten avulla. Eli siis missä se ei tunnu niin paljon varsinaisessa toiminnassa. Mielestäni tämä on ihan väärin, koska meillä on paljon hienoja loistavia ohjelmia, jotka voivat hyvinkin toimivia. Jos puhutaan Luova Eurooppa pääluokassa 3a, Luova Eurooppa kansalais, luoville kansalaisille, ne ovat erittäin hyviä ohjelmia. Pääluokassa 4 jo mainitsin ohjelman, joka äh, liittyy turvallisuuteen, kun pyritään ennaltaehkäisemään köyhyyttä – Välimeren alueella. Kaikki nämä ohjelmat ovat joutuneet leikkausten kohteeksi. Parlamentilla pitäisi olla ma- vahva mandaatti, joka on siis on jo hyväksytty äänemistön turvin. On täysin kestämätön, ei sitä voi hyväksyä. Joustovälinettä koko ajan tuodaan eteen esille. Sen avulla meidän pitäisi kuitenkin pystyä lisätä, lisäämään maksuja. Voidaan käyttää niitä, ää, mar, niitä varoja, joita on käytettävissä. Me olemme kunnianhimoisia, mutta myös kurinalaisia, kun puhutaan tästä kunnianhimoisuudesta ja myös kurinalaisuudesta. Neuvosto pitäisi noudattaa niitä sitoumuksia, joihin se on lupautunut. Prioriteeteista puhuin äsken, pitää toki mainita tämä suunnaton muuttoliike. Mehän puhumme koko ajan solidaarisuudesta ja ihmisarvon kunnioittamisesta, ne ovat ihan keskenään sidoksissa toisiinsa, silloin ei voi mitenkään ymmärtää sitä. Se on täysin käsittämätöntä, että neuvosto budjettihengessä sanoo, että me emme halua tehdä mitään. Mitä me haluamme? Me haluamme vähentää leikata. Meillä on kauniita sanoja, mutta emme toimi. Sen jälkeen hän Euroopan kansalainen katsoo näitä toimielimiä ja ja kun se toteaa, että täällä ollaan täysin toimettomia, niin eivät toimielimet ole olleet tehtäviensä tasolla, mutta parlamentin on jatkossa puolustettava prioriteetti ja meidän pitäisi pystyä julkaisemaan päätöslausima, jolla voimme ottaa kantaa tähän muuttokysymykseen. Kiitoksia. Kiitoksia, on hienoa nähdä teidät kaikki näin lomien jälkeen täysissä voimissa, kasvot hehkuen valmiina. Kaikki olette hyvin levänneet. Tämä on hyvä asia, sillä uskon, että syksy tulee olemaan melkoinen ja talousarvioalalla meidän täytyy saada äänemme kuuluville. Kiittäisin Jose Manuelille tästä esittelystä ja nyt pyytäisin eh, edustaja Depren eh, puhumaan muista pääluokista. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun melkoisen lyhyesti tässä tilanteessa, sillä meillä on jo täysistunnossa tehty parlamentin talousarvion hyväksyntä. Meillä on pieni ongelma sen suhteen, kuinka nämä talousarvioseuraukset toteutetaan Euroopan parlamentissa eh, ja sen hallintokaaviossa ja kuinka ne saadaan hyväksytyiksi. Eh, tästä eh, puhun. Meidän täytyy nyt odottaa, että parlamentin puhemiehistö käyttää valtaansa. Muita asio- muihin asioihin liittyen äh, olen sitä mieltä, että neuvosto haluaa tehdä melkoisen sokealla tavalla jyrkkiä leikkauksia sinne tänne, jotta se voisi komission talviusarvio esityksen puuttua. Minulla on pari asiaa, jotka haluan tuoda esiin. Ensinnäkin tuomioistuin olen sitä mieltä, että kun ähm, tuomioistuimen uudistamiselle näytetään vihreä valoa. Otetaan tosissaan kaikki hallintokaavioon liittyvät seuraamukset ja kannetaan todellakin vastuu. Eli tässä pyytäisin, että parlamentti pyrkii menemään vielä pidemmälle kuin komission pyyntö, sillä uskon, että on aivan tarpeen ja perusteltua toimia näin ja olisi vastuutonta jättää toimimatta. Muita toimielimiä koskien globaalisti, kuten sanoin, kyseessä on talousarvioesityksen palauttaminen sellaiseksi, kun komissio on sen esittänyt pienillä muutoksin. Sillä meidän täytyy nyt käydä keskustelua liittyen yleisiin suuntaviivoihin, jotka Jose Fernandes kollegamme esitteli komission talousarvion esitykseen liittyen ja komission talousarvioon. Hyvä puheenjohtaja, tässä olikin jo kaikki, mitä tässä vaiheessa halusin sanoa. Um, colleague Dupré is, is open to, uh, to shadows. Ja nyt varjoesittelijät saavat seuraavaksi puheenvuorot. Edustaja Manka on seuraavaksi, olkaa hyvä. Ďakujem za slovo, pán predseda. E, dovolte mi dve poznámky. Jednu poznámku k... Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on kaksi kommenttia. Ja yksi koskee herra Fernandesin esitystä. Mitä hän esitti täällä, niin todellakin pitää mainita neuvoston vähän järjestäytymätön ja kaoottinen työskentely maahanmuuttoasioissa. Tämä tapahtui myöskin Frontexin budjettiin yhteydessä, kun pyysimme kasvua tähän budjettiin. Ja, ja loppujen lopuksi tilanne tällä hetkellä on hyvin vaikea tämän jälkeen. Ja loppujen lopuksi sitten kuitenkin neuvosto hyväksyi kolminkertaiseen nostamiseen. Tämä koskee myöskin muita prioriteetteja, joita neuvosto on ehdottanut. Minä olen myöskin muista toimimista esittelijänä, joten voin mainita muutamalla sanalla sitä, mitä tulemme keskustelemaan iltapäivällä parlamentin budjetista – mutta mitä tulee muihin toimielimiin, niin neuvosto on tiettyjen toimielinten budjettia vähentänyt ilman, että keskustelu heidän kanssaan tai ei edes tiedä, miksi on leikattu. Joten uskon, että meidän pitää palattaa näiden toimielinten budjettiedotus takaisin ja pyydämme myöskin neuvostoa selvittämään nämä leikkaukset. Next colleague on my speakers list is... Kiitoksi. Seuraavaksi edustaja Mulli. Thank you. Yes, uh, Justin. Kiitoksia. Halusin vain vastata yleisesittelijälle ja vahvistaa ja korostaa viestejä, jonka hän lähetti näistä kahdesta prioriteetista, jotka on siis jo tuotu esiin vuoden 2016 talousarvion liittyen. Yrittäjyys, kasvu, yritykset, tässä horisontti 2020 talousarvio on tärkeässä roolissa ja meidän täytyy varmistaa, että sitä vahvistetaan. Ja tämän lisäksi talousarvion suhteen meidän täytyy korostaa sitä, mikä parhaiten voidaan Euroopan unionin tasolla toteuttaa, erityisesti horisontti 2020, mutta myöskin meidän täytyy jatkuvasti toistaa ja korostaa äh, sitä, äh, kuinka tärkeä maahanmuutto- ja pakolaiskriisi on se, jonka nyt kohtaamme. Meidän täytyy varmistaa, että talousarviovelvoitteet säilytetään nykyisellä tasolla. Ja meidän täytyy varmistaa, että se, mitä Euroopan unionissa kollektiivisesti tehdään, tehdään tältä pohjalta. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia sitten edustaja Kooma. Vielen Dank, Herr Vorsitz. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin minäkin haluaisin kiittää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä. Ja monessa osiossa olen samaa mieltä herra Ferndesin kanssa. Mutta totta kai tähän kuuluu myöskin rehellisyys mukaan, kun puhutaan budjettiasioista – Tämä tarkoittaa sitä, että kansallisvaltiot eivät toisaalta todeta, että haluat kaikkia mahdollista mukavaa, mutta eivät ole sitten valmiina maksamaan, maksamaan tästä. Ilman muuta pitää ottaa myöskin huomioon se, että kansallisvaltiot rahoittavat budjetin, joten tässä pitää löytää tasapaino sen välillä, mitä kansallisvaltiot voivat maksaa ja pystyvät maksamaan, ja sen välillä, mitä voidaan sitten saavuttaa tällä. Tämän takia pitäisi asettaa oikeat prioriteetit. Tämä on ilman muuta selvää, tämä mainittiin monia tärkeitä alueita, mutta haluaisin varoittaa teitä kuitenkin siitä, että tässä nyt herättää sellainen kuva, että juuri niillä aloilla, vaikka taloudessa, jossa on ongelmia tällä hetkellä, että voidaan sitten pyytää EUta tekemään tähän ohjelman, joka sitten rahoitetaan eurohon ja kaikki muuttuu hyväksi. Uskon, että tämä ei olisi pelkästään sellaista, että sitä ei voida rahoittaa, vaan myöskin se olisi täysin väärä tie, jolla lähteä. Ja tehtäisiin aina enemmän ja enemmän, se ei ole mikään strategia. Tämän takia meidän pitää miettiä sitä, että mikä johtaa siihen, että me voisimme saada enemmän kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä. Sitä ei varmaankaan saavuteta sillä, että me tukiaisilla annamme suuria summia ohjelmille ja sitten johdamme tilanteen siihen, että on paljon EUn rahoittamia toimia. Mutta ei tämä johda kilpailukyvyn kasvamiseen kuitenkaan. Eli meidän pitää miettiä enemmänkin sitä, minne pitää tai painopistealueet, missä voimme tehdä jotain, missä voimme pistää asioita liikkeelle. Liikkeelle sen mukaan, että syntyy tällainen itsestään toimiva prosessi, joka sitten todellakin parantaa kilpailukykyä. Tämä olisi tärkeää meidän budjettipohdinnoissamme. Ja sen lisäksi, kun ajattelen juuri tätä pakolaistragediaa, joka on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen, ja pakolaisten suurta virtaa Eurooppaan, niin tässä pitää kyllä nyt tarttua toimeen. Ja olisin kuitenkin valmis antaa myöskin enemmän varojakin tähän, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että pitää löydä järkevä yleiskonsepti asianhoitoon. Ja tätä emme ole vielä tähän mennessä nähneet. Totta kai pitää ensin lievittää ajankohtaista hätää, mutta jos me käytämme tähän eurooppalaisia varoja, niin meidän pitää myöskin olla eurooppalainen suunnitelma tämän asian taakse. Tätä nyt kaipaa. Meidän pitää sieltä ensin työstää ja sitten sitovasti määritellä nämä tavoitteet. Sillä pitää vain todeta, että Eurooppa on tällä hetkellä sillä tiellä, joka minun mielestäni on tavallaan nyt menettämässä luottamustaan tiedätte, että Maastin sopimus ei ole sen paperin arvoinen, jolle se on kirjoitettu. Meillä on myöskin Dublinin menettely, joka ei sekään ole sen paperin arvoinen, mille se on kirjoitettu. Eli meidän pitää välttää sitä, että tämmöistä politiikkaa ja sopimuksia, joista ei ole loppujen lopuksi pidetä kiinni. Tätä me varmaankaan halua. Kiitoksia. Thank you, thank you uh, Mr. Valli. Kiitoksia, edustaja Valli. Sì, grazie. Ringrazio i due relatori. Kiitoksia, kiitokset molemmille esittelijöille. Minäkin haluaisin tehdä muutaman tarkennuksen ja kommentin näihin osioihin. Täällä puhuttiin myöskin parlamentin budjetista ja eri toimielinten sommuksista. Totta kai meidän pitää pitää kiinni meidän edustamme. Meidän pitää pyrkiä myöskin neuvoston kanssa välttämään sitä, että turhataan julkisia varoja. Mitä tulee tietenkin näihin toimiin, meidän pitää mainita erityisesti kaksi asiaa, TSK ja alueen komitea näistä toimielimistä. Niillä on ollut tärkeä rooli, he ovat esustaneet Brysselin rooleja työntekijöiden, työnantajien äh, etuja täällä toimielin kentässä. Ja tätä ei saa menettää leikkaukset ovat noin 20 prosentin luokkaa näille kahde, kahdelle toimielimelle. Ja ne ovat huom- huomattavia ja se vaikuttaisi heidän toimintaansa selkeästi. Mitä tulee sitten toimihenkilöstön vähentämistä tai toimihenkilöiden vähentämistä 5 prosentilla, meidän pitää katsoa ei pelkästään tätä numeromäärää, vaan myöskin heidän jakoaan, miten tämä tapahtuu. Ja tämä on tärkeää myöskin budjettivalvontatoimissa, sillä pitää katsoa myöskin toimielinten leikkauksia henkilöstön osalta. Tämä on ollut huomattavasti epätasapainossa. Tietenkin täällä on hyvin kunnianhimoisia lukuja kyllä näkyvissä, Joten tässä näyttää olla siltä, että alhaalta leikataan enemmän kuin ylhäältä toimintakaaviossa, joten tämäkin on asioita, johon pitää puuttua vielä. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitoksia. Edustaja Kristofon, olkaa hyvä. Pistevo ότι atihis i, η, Kiitos. Neuvoston harjoittama, toteuttama politiikka on valitettavasti budjetin vastaista. Ainakin meidän mielestä olen ihan samaa mieltä edustaja Fernandesin kanssa siitä. Erityisesti kun hän puhui tästä politiikasta, kuinka se on huonoa ja miksi. Jos yhtäältä luodaan kauniita teoreettisia julkilausumia budjetista, ja EUn harjoittamasta politiikasta, niin voidaan selkeästi nähdä, että nämä julkulausumat sanovat, että haluamme lisää rahaa hankkeisiin. Mutta toisaalta käytännössä kuitenkin supistetaan, leikataan budjettia, joita kuitenkin samanaikaisesti päivittäin vaaditaan näissä julkilausumissa kasvatettavaksi tätä budjettia. Jos tämän politiikan avulla luodaan budjettia, niin silloin parlamentti ja EU ovat erittäin pahassa ristiriidassa oman politiikansa kanssa ja ristiriidassa sen suhteen, mitä ne haluavat ja mihin ne pyrkivät. Mehän olemme aina sanoneet, että Euroopan keskuspankki antaisi rahaa sillä samaisella hetkellä, kun me haluamme taistella – kriisiä vastaan samalla hetkellä, kun me haluamme päästä pois kriisistä. Me hyväksymme talousarvion, joka on ihan toisen suuntainen. Ei anneta kas- rahaa kasvulle, vahvistetaan yhä enemmän deflaatiota ja samaan aikaan EU ei ainoastaan, harjoita, ainoastaan harjoita ö, erittäin ristiriitaista, ristiriitaista politiikkaa, mutta sillä oli oikeastaan yhtään minkäänlaista politiikkaa olisi uskottavaa. Tämä ei kyllä lisää uskottavuutta EUhun, se ei tiedä mitä se tekee, minne se menee, koska sen politi- budjettipolitiikka on jatkuvassa ristiriidassa ja konflikt- konfliktissa sen suhteen, mitä puhutaan kasvusta, yrittäjyydestä, solidaarisuudesta, työllisyydestä taistelusta kriisiä vastaan, pakolaispolitiikkaa, kaikki nämä ohjelmat, jotka myös suuntautuvat tutkimukseen ja innovaatioon, niin tässä jatkuvasti kaivamme maata omien jalkojemme alta. Ei meitä enää kukaan kohta usko. Tämä on tähän pitää nyt todella vakavasti suhtautua. Neuvostolla on politiikkansa, komissiolla on omansa ja meillä on omamme. Kolme eri linjaa. Erittäin usein komissio ja parlamentti katsovat asioita samalla tavalla ja ei ole mahdollista, että neuvosto toimielimenä lähtee eh, omalla toimillaan eh, hajottamaan komission ja parlamentin uskottavuutta. Tämä on periaatteellinen tärkeä kysymys. Meidän pitää olla tiukkoja ja lujia. Mm, pitää siis perustaa nämä leikkaukset, budjetin supistukset. Ne pitää perustella. Totta kai on kuluja, menoja, on myös tuhlausta, jota pitää rajoittaa. Meidän pitää vähentää byrokratiaa, tämänkaltaisia kaltaisia leikkauksia voidaan suosia mutta pitäisikö puhua enemmän parlamentista kuin suurista kysymyksistä, niin kuin budjettileikkaukset? Jotkut alkavat vetää mattoja jalkojen alta, jos tavoitteena todella on se, että haluamme nyt ryhtyä taistelemaan tätä neuvoston harjoittamaa huonoa politiikkaa vastaan, ei silloin voi sanoa, että parlamentti jatkuvasti tuhlaa. Mehän edustamme ihan pientä prosenttimäärää EUn kokonaisbudjetista jos jotkut näin rohkeasti väittävät, niin miksi eivät lähteä leikkaamaan maatalousbudjettia, joka on muodostaa 40 prosenttia EUn budjettista? Kyllä sieltäkin varmaan löytyy tuhlausmomentteja. Mutta jos tässä nyt ollaan näin herkkähipiäisiä tuhlailun suhteen, miksi silloin halutaan hyökätä meidän budjettia vastaan, joka, on vain noin, joka edustaa vain noin yhtä prosenttia EUn kokonaisbudjetista. Ehkä pitäisi silloin todella suunnata sinne, missä todella tuhlataan ja tuhlataan pahasti ja väärin lainausmerkeissä. Ei pidä nyt tässä unohtaa äh, metsää puilta ei saa olla sokea. Meidän pitää tajuta, mikä on todellista politiikkaa, mitä politiikkaa pitää peräänkuluttaja viedä eteenpäin. Se on meidän strategiamme, kuten edustaja Fernandes aiheellisesti sanoi. Tämä viesti pitää lähettää neuvostolle. Tämän budjetin pitää olla kasvubudjetti, mutta neuvoston budjetti ei todellakaan ole kasvubudjetti, eikä solidaarisuusbudjetti, eikä edes eu budjetti. Se on ihan yksinomaan omaan budjetti, jonka neuvosto totaalisessa tietämättömyydessään on luonut leikkausten avulla, horisontaalisilla leikkauksilla. Meidän pitää keskittyä olennaiseen, eikä että me enää näkisi metsää puilta. Thank you. Uh, thank you. Kiitoksia, kiitoksia tästä. Edustaja Thomas seuraavaksi. Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä omalta osaltani haluaisin kiittää esittelijöitä ja sanoa, että jaan todellakin heidän analyysinsä tilanteesta ja haluamme todella tukea heidän ehdotustaan. Tulen nyt lausumaan hiukan kovia sanoja, mutta ne heijastelevat sitä, mitä tässä aikaisemmin on sanottu. Uskon, että me olemme tilanteessa, jossa neuvosto vaatii aina vain enemmän ja enemmän eurooppalaisilta varoilta, mutta suostuu osallistumaan yhä vähemmän ja vähemmän, vaatii yhä enemmän ja enemmän pakolaisten ja kasvun tukemisen alalla investointien kautta, mutta samalla tekee aivan ristiriitaisia päinvastaisia budjettileikkauksia. Ja Tämän seurauksena neuvosto ei pidä sanojaan. Meillä on ollut vaikeita neuvotteluja monivuotoisen rahoituskehyksen tiimoilta, erittäin vaikeita, ja me voisimme toivoa, että saavutettu kompromissi olisi sellainen, että molemmat osapuolista kunnioittavat, mutta kuten edustaja Fernandes sanoi, näin ei lainkaan ole. Joka vuosi talousarviota leikataan verrattuna monivuotoisen rahoituskehykseen, puhumattakaan nyt näistä maksuista, joista ollaan pitkällisesti keskusteltu täälläkin valiokunnassa. Neuvosto ei pidä sanojaan, halveksuu parlamenttia, halveksuu demokratiaa samalla ja väittää olevansa vastuullinen. Kuitenkin Euroopan kansalaiset odottavat, että neuvosto tekisi jotakin, lakkaisi olemasta jähmettynyt, kantaisi vastuunsa, mutta näin ei tapahdu. Olen pahoillani. Ei todellakaan. Jäsenmaat eivät voi vuot joka vuosi päättää maksuosuuttaan. Maksuosuus Euroopan unionille ei ole mikään peli, missä voi päättää, että minä anna nyt näin paljon, noin paljon. Sehän on prosenttiosuus BKTstä. Ei tämä ole mikään neuvottelun aihe, vaikka tiedän, että sitä neuvotellaan, niin tavallisesti se ei ole mikään avoin neuvotteluaihe. Ja tiedän, että kaikki eivät jää eurooppalaista projektia. Minä itsekin olen kritisoinut hyvin paljon sitä, mutta kuitenkin on paljon asioita, joissa olemme samaa mieltä, olemme puhuneet Euroopan unionin investoinneista kasvuun ja työllisyyteen, ja tämä parlamentti oli erittäin suurella enemmistöllä suunnitelman takana, jotta näitä kasvua ja työllisyyttä tukevia investointeja voitaisiin tehdä. Euroopan unionin sisälle valtavaa kannatusta ja näin oli pakolaiskriisinkin kohdalla. Täällä parlamentissa on valtavan suuri enemmistö ollut näissä kysymyksissä. Ja totean tämän sanoakseni, että nyt jo useamman vuoden ajan on ollut valtava ero eurooppalaisten odotusten ja Euroopan unionin toiminnan välillä. Ja parlamentti ei ole vastuussa tästä valtavasta kuilusta. Nyt on aika todeta se. Meidän pitää kohdata neuvosto näkyvämmin tähän asti. Ehkä kaikki on asetettu samaan koriin parlamenttikomissio ja neuvosto, mutta nyt on korkea aika tuoda esiin se, että me emme ole samaa mieltä lainkaan neuvoston kanssa, jotta Euroopan unionia kansalaiset eivät täysin hylkäisi. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia, hyvät kollegat. Me olemme hieman aikataulusta jäljessä, joten erottaisin, että viimeiset puhujat käyttäen vain kaksi minuuttia kukin. Jos te Ali. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, предложеният по Kiitoksia, hyvät kollegat. Budjettiluonnos, joka on komissio ehdottanut, siinä katsotaan prioriteettialueita. Ja nämä prioriteettialueet, niitä, mitä pitää katsoa vielä parlamentissa. Näin mennään nyt yksityiskohtiin näiden suhteen, mutta minä olen sitä mieltä, että edustaja Fernandes esitti tästä hyvin laajan raportin. Ja että me tukisimme näitä politiikan aiheita, joita hän tukee. Kaikki prioriteettialueet, joita täällä mainittiin herra Fernandesin taholta, kuten energiaunioni, työllisyys, työpaikat, kaikki nämä prioriteettialueet ovat oikeastaan sellaisia, että niillä pyritään antamaan uusia vastauksia siihen, mitä tällä hetkellä Euroopassa tapahtuu, mitä uusia kehitysnäkymiä tällä hetkellä on. Ja kuitenkin näemme se, että 1,4 miljardia euroa on tähän laitettu. Jos verrataan edelliseen budjettiin tätä niin meillä kertaa täällä on lisäystä, mutta jos katsotaan, katsotaan myöskin inflaatio, niin oikeastaan tämä onkin leikkaus. Ja tällä tulee olemaan hyvin negatiivisia vaikutuksia loppujen lopuksi. Jos puhumme kaikista leikkauksista yksityiskohtaisesti, niin näemme, että yksi A, yksi B-otsakkeissa, kaksi otsakkeessa ja neljä otsakkeessa – niin kaikkein suurin leikkaus on neljä otsakkeessa. Melkein viisi prosenttia tämän otsakkeen alla. Oikeastaan neuvosto ehdottaa monia leikkauksia ja monet näistä tulevat olla myöskin ongelmallisia. Ne on selvää, että leikkaukset prioriteettialueilla, niistä on sovittu parlamentin neuvoston ja komission kesken, mutta leikkaukset otsakkeessa neljä. Siinä tullaan sitten vaakalaudalle politiikat, jotka käsittelevät maahanmuuttoalaa. Ja kun katsotaan, mitä on tapahtunut viime kuukausina, niin tämä on todellakin suuri ongelma. Meidän pitää löytää jotain ratkaisuja tähän. Kuitenkin minulla on vähän epäselvää kaikkien näiden leikkausten jälkeen, erityisesti Euroopan naapuruuspolitiikkavälineeseen, kuinka me pystymme nyt sitten käsittelemään maahanmuuttajien virtaa? Kuinka pystymme toimimaan tämän vakavan ongelman kanssa, jota ei tietenkään voi, jolta ei tietenkään silmiä voi sulkea? Uskon, että meidän pitää olla kyllä johdonmukaisia kannassamme ja meidän pitäisi pyrkiä aikaan saamaan hyviä tuloksia tulevassa trilogissa. Meidän pitää esiintyä yhteisenä rintamana kannoissamme neuvoston suuntaan. Ja tuen tässä, mitä nämä muutkin ovat todenneet. Mm. Kiitoksia puheenjohtaja, vain nopeasti haluaisin antaa vastauksen tähän EPP-kollegalle näihin leikkauksiin ja tuhlauskohtiin Ehkä hänellä on tosi yksi A- ja yksi B-luokan leikkauksen. Ei kyllä meidän tehtävämme on tunnistaa tuhlausta. Yksikin euro rahaa, veromakseen rahaa, sitä ei voida sallia, että sitä tuhlataan. Tämä on ollut meidän lähestymistapa Meidän pitää, jos, jos tässä pyritään leikkaamaan sitten parlamentin varoja, vaikka tämäkin niin meidän tehtävämme on kuitenkin ottaa huomioon nämäkin. Eli ei ole mitään ykkös A ja ykkös B luokan tuhlauksia, vaan olemassa yleensä tuhlausta. Kaikki tuhlaukset pitää ottaa huomioon. Sitten vähän yleisemmin vielä budjetista. Otin jo vähän tässä koordinaattorin kokouksessa oman kantani täällä esille, mutta uskon tässä pari-kolme asiaa, jotka pitää ottaa vielä uudestaan esille. Ensinnäkin Neuvosto ei ole ollenkaan johdonmukainen kannoissaan. Ja uskon, että meidän pitää katsoa tarkemmin heidän prioriteettialueitaan ja minne nyt halutaan näille mennä, mikä on heidän visionsa eurooppalaisen budjetin osalta, mitä neuvosto oikein ehdottaa. Näen täällä tiettyjä budjettikohtia, joissa neuvosto on 20, 30, 40 prosenttiakin leikannut maksuja ja sitoumuksia. Mitä tarkoitan tällä? Pitää katsoa enemmän näiden numeroiden taakse. Neuvostot tai jäsenvaltiot, jotka eivät usko näihin budjettikohtiin, niin sitten pitää miettiä yhdessä näitä asioita. Jos emme usko näihin tiettyihin budjettikohtiin, niin silloin onko järkevää rahoittaa sitä vai ei? Tämä ristiriita pitää ensin ratkaista. Jos uskomme siihen, on hyvä rahoittaa sitä. Jos emme usko, niin voimme käyttää nämä rahat kyllä johonkin muuhun parempaan tarkoitukseen, mihin vaan. Sitten maksumäärärahat vielä. Tässä komissio menee kyllä ihan eri suuntaan. Teimme yhteistä komission jäsen George Hervan kanssa. Pyrimme ratkaisemaan nämä, näiden maksamatta jäämien laskujen ongelman, tämän maksusuman. Tämä on ollut jo monta vuotta näkyvissä Joten komission pitää kyllä tehdä tähän liittyen sellainen ehdotus, joka ottaa huomioon nämä maksusummat. En tiedä, kuinka tämä suma voidaan poistaa. Joko voidaan lisätä sitten maksumääräysmaksu, minä ehdottaisin tätä, vaikkakin tietenkin tästä tulemme keskustelemaan. Sitten otsake neljä, kuten täällä mainitsi juuri Alden kollega. On totta, että tämäkin on yksi tapa ratkaista maahanmuuttovirtojen ongelmia – jos haluamme tehdä hyvää politiikkaa ja antaa tukea näille valtioille, totta kai meidän pitää myöskin antaa sitten mahdollisuuksia elää näille ihmisille omissa valtioissaan, kotona. Joten tässä pitää olla johdonmukaisuutta. Me tavallaan annamme näitä varoja, mutta sitten jäsenvaltiot ovat myöskin suuria aseiden viejiä näihin maihin ja käyttävät hyväkseen maiden resursseja. Joten toisaalta annamme heille rahaa, mutta toisaalta myöskin luomme nämä ongelmat ja nämä olosuhteet, joissa sodat syttyvät. Joten tässäkin pitäisi olla neuvoston osalta enemmän johdonmukaisuutta. Kiitoksia kollega. Sitten edustaja Marakaa viimeisenä vielä. Kiitos puheenjohtaja. Minä, en, minä nyt tässä lähden vähän puuttumaan edustaja Fernandesin alkuperäisiin lausumiin ja, ja niihin kriittisiin lausumiin, joita hän puhui neuvoston kannasta, jotka on täällä toistettu monta kertaa. Ei tähän voi enää kai mitään lisätä. Se on, ihan, se on vaan ihan hyvä yhteensattuma, että tässä nyt kaikki ovat sanaa mieltä, mutta haluaisin kuitenkin painottaa yhtä ajatusta, joka, joka olisi ehkä vielä enemmän jaettua vastuuta käsittelevä asia. Emme me voi mitenkään paeta siihen sen taakse tai pilota sen taakse, että neuvosto oli tehnyt niin kuin me toivomme, ettei tässä ole nyt neuvotteluissa päästy siihen, mihin toivottiin viimeisillä metreillä trilogien puitteissa, jos halutaan kuitenkin vähentää mm, kustannuksia tässä tinkimättömässä linjassa. Meillä on komissio ja parlamentti mutta mitä tässä parlamentissa haluataan? Me haluamme, me haluamme poliittista vastuuta tästä kysymyksestä budjetista ja eurooppalaisissa politiikoissa yleensä. Me haluamme tyhjentävää vastuuta. Emme me voi sanoa vain näin paeta sen, sen kriteerin taakse, että me työnnämme työnnämme nyt tämän jäsenvaltioiden niskalle tämän tinkimättömän linjan. Meillä on eurooppalaista politiikkaa, kokovaltaista politiikkaa. Ei se riitä, emme voi aina vain vähentää, keskustella siitä, että miten me nyt selviämme näistä neuvoston leikkauksista. Meidän pitää moninkertaistaa ehkä kaksi, kolme, neljä kertaa esimerkiksi muuttoliikerahastot. Näiden pitäisi olla pöydällä keskustelun alaisina tämä Frontexin linja tai strategia äh, on jo mennyt tiensä päähän. Ei ole kyse siitä, onko se ollut yhtenäinen. Ei ole kyse vain humanitaarisesta kysymyksestä. On kyse eurooppalaista kokonaisvaltaisesta maahanmuutto- pakolaispolitiikasta. Se on jäsenvaltioiden ja EUn vastuuta. Se on jaettua vastuuta. Tästä meidän pitäisi puhua. Ihan samoin meidän pitäisi myös puhua, e, ei ehkä siitä, että miten me nyt vähennämme sitä horisontti 2020 leikkauksista tai verkkojen Euroopan leikkauksiin leikkauksien aiheuttamista vaikutuksista meidän pitää, miten me voimme käyttää sitä liikkumavaraa, joka meillä on käytettävissämme tänä vuonna ensi vuonna, jotta voimme päästä omiin tavoitteisimme. Tästä meidän pitäisi tässä parlamentissa keskustella ja, ja kaikkien toimielinten pitäisi keskustella, koska tässä on nyt kyseessä meidän uskottavuutemme ja meidän arvovaltamme ihan kokonaan. Miten me haluamme edetä tässä eurooppalaisessa rakentamisessa näinä hetkinä, näinä päivinä, näinä viikkoina on nyt on erittäin tärkeää. Se on elintärkeää meidän tulevaisuuden uskottavuuden kannalta. Kiitoksia, kiitoksia kollegoille tästä keskustelusta. Totta kai meidän pitää maahanmuuttovirtoihin löytää eurooppalainen ratkaisu, jos pitäisi näkyä myöskin sen vuoden budjetissa. Haluatko molemmat esittelijät vielä pyytää puheenvuoron? Otan no, siellä edustaja Fernandes de Prelli puheenvuoro. Haluatteko puheenvuoron? Tämä on oikeastaan minun kysymykseni. Ei, et. Hyvä. Kiitoksia. Voimme sitten siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan, joka komission alustus Horisontti 2020 aloitteen, verkkojen Euroopan välineen, kosmeohjelman ja nuorisotyöttömyysaloitteen täytäntöönpanon nykytilanteesta. Budjettipääosasto tulee antamaan tästä esityksen ja tämän jälkeen valiokunnan jäsenet voivat sitten äh, kommentoida tätä. Ja jos lopuksi teillä on vielä kysymyksiä omalta taholtanne, niin Täällä myöskin pääosasta edustaja on paikalla, joka on vastuussa näistä henkilöistä. Voit vastata ne kysymyksiin. Budjettipääosasta täällä on johtaja Preisa, joka esittelee tämän asian. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä uh, teen nyt kattavan katsauksen näiden ohjelmien toimeenpanoon, jotka juuri mainitsitte, äh, ja kollegani, jotka ovat ähm, vastuussa olevat pääjohtajat, äh, hallinnoinnista vastuussa olevat vastaavat muihin kysymyksiinne. Minulla on täällä melkoisen tiivis äh, diaesitys, jonka läpikäyn nopeasti ja te saatte tässä luvut käyttöönne tulevaa keskustelua ja työtä varten. Voisin aloittaa tässä yhteen äh, vedonomaisesti tästä seuraavasta taulukosta, joka toivottavasti näkyy. Tämä taulukko osoittaa ohjelmien osalta, että kun tarkastelemme vuoden 2014 toimeenpanoa, tilanne nyt vuonna 2015 verrattuna aikaisempaan vuoteen samaan vuoden aikaan osoittaa, mikä on sitomu- maksusitoumusmäärärahojen tilanne verrattuna edelliseen vuoteen. Tämä antaa jonkin verran näkökulmaa siis tilanteeseen. Pääviesti, joka tästä taulukosta käy ilmi, on se, että toimeenpanon nopeus vuonna 2015 on nopeutunut yleisesti ottaen kaikissa näissä neljässä ohjelmassa. Tässä keskityn erityisesti sitoumuksiin ja kaikki ohjelmat ovat selkeästi sen tason yläpuolella, jonka me olemme määritelleet äh, viime vuoden elokuun maksusitoumusten toteutumistasoksi. Ja haluaisin myöskin tuoda esiin sen, että ähm, vuonna 2014 meillä oli jonkin verran oikeusperustaan liittyviä ongelmia ja viivytyksiä. Ja kaikki ohjelmat äh, kuitenkin toimeenpantiin sataprosenttisesti tästä huolimatta vuoden loppuun mennessä ja ennuste, jonka komission ähm, yksiköt ovat tehneet nykyisen tilanteen suhteen ja tuloilla olevien projektien suhteen on se, että kaikki nykyprojektit tullaan toimeenpanemaan täysin vuoden loppuun mennessä. Jos siirrymme nyt eteenpäin seuraavaan diaan, tässä saatte kokonaiskuvan jokaisesta ohjelmasta ja toimeenpanon prosessista, joka budjettivaiheen jälkeen, budjettivaiheessa meillä on eri äh, vaiheita, sopimukset, äh, niiden toimeenpano niin edespäin. Äh, horisontti 2020 osalta meillä on 16 miljardia tarjouspyyntejä. Suurin osa näistä on horisontti 2020 alaisia minoja ja tuloillaan olevat projektit ovat tai pyynnöt näihin suunnitteilla oleviin projekteihin liittyen ovat käytettävissä olevien maksumäärärahojen yläpuolella. Jos me nyt katsomme, mikä näiden tarjousmyyntöjen osuus on ollut korkeampi. 70, siis 70, 70 ähm, ja tässä ähm, projektien korkealaatuisuus on ollut kaikkein tärkein kriteeri. 4819 äh, ehdotusta on otettu mukaan ja tämä vastaa 8,5 miljardia äh, horisontti 28 53 prosenttia kokonaisuudesta. Äh, onnistumisaste on tähän mennessä on ollut noin 13 prosenttia kokonais pyyntöjen määrästä. Ja kaikki jäljellä olevat ehdotuspyynnöt on julkaistu ja vuoden, eli tullaan käsittelemään vuoden loppuun mennessä. Horisontti 2020 ohjelman alla meillä on myöskin tiettyjä rahoitusvälineitä, jotka Euroopan investointipankki ja investointirahasto hallinnoivat. Ja nämä välineet tekevät mahdolliseksi rahoittaa 3,3 miljardiin asti Euroopan unionin mm, osuuksia EIPn kautta ja noin 2,2 miljardia Euroopan investointirahaston kautta. Äh, ensimmäisen vuosi äh, puoliskon ähm, raportin mukaan ähm, innovointiinstrumentit ovat edistyneet erittäin hyvin ja ähm, suunnitella olevat projektit äh, vastaavat hyvin saatavilla olevia takuita ja lainoja näiden sitoumusten kattoa kattamalla kaudella. Eli myöskin rahoitusvälineet horisontti 2020 äh, osalta ovat oikeilla linjoilla. Nyt siirtyisin kosmeohjelmaan nopeasti. Tämä on PK-yrityksille suunnattu ohjelma ja sen yhteydessä meillä on erilaisia rahoitusosuuksia Euroopan unionin talousarviosta. Ensimmäinen osuus vastaa niin kutsuttua Enterprise Europe Network-yritysverkostoa. Sen yhteydessä kaksi ehdotuspyyntöä on tehty vuonna 2014 ja 1994 94 toimia on valittu. Ne <clears throat> edustavat 159 organisaatiota ja kaksi, kaikki Euroopan unionin jäsenmaat ovat mukana näissä noin 90 prosenttia vapaasta talousarvioosuudesta on osoitettu ja loputkin tulevat osoituksen vuoden loppuun mennessä, joten kaikki vaikuttaa olevan linjoillaan. Sitten meillä on kosmeohjelma nuorille yrittäjille ja tässä ohjelmassa meillä oli vuosina 2014-2015 kaksi ehdotusmyyntikierrosta. E, ensimmäisellä kierroksella meillä oli 111 ähm, ehdotusta, joista 15 projektia valittiin ohjelmaan mukaan, ja toisella kierroksella meillä oli 105 ehdotusta, ja näiden projektien osalta arviointiprosessi on vielä käynnissä. Voin todeta, että toimeenpano on sujunut aikataulun mukaisesti. Samanlainen tilanne on myöskin rahoitusvälineiden osalta COSME-ohjelmassa. Meillä on niin kutsuttu kasvua tukeva väline, joka tarjoaa rahoitusinstituutioille takuita, jotta ne voivat auttaa pk-yrityksiä ja meillä on tämä väline, jonka osalta due diligence-tarkastuksia täytyy tehdä puolivälissä. joten käynnistyminen tulee tapahtumaan vuoden lopussa ja sen jälkeen ohjelmat alkavat saavuttaa todellisen nopeutensa. Sitten lainojen takausväline. Sen osalta tilanne on sellainen, että hyvin paljon pyyntöjä PK-yrityksiltä on tullut ja meillä on itse asiassa puutetta. Meillä ei ole tarpeeksi varoja pyyntöjä kattamaan ja tämän vuoksi eurooppalaisten strategisten investointien esirahasto tulee väliaikaisesti kattamaan tämän puutteen äh, vuoteen 2017 asti ja mahdollisimman nopeasti, äh, heti kun mahdollista, kosmevaroja tullaan käyttämään äh, jatkoa varten. Tässäkin siis toimeenpano on oikeilla linjoillaan. Jos me siirrymme nyt verkkojen Eurooppa-välineeseen, meillä on sen osalta erilainen toimeenpanotilanne, sillä verkkojen Euroopassa meillä on itse asiassa monivuotinen työohjelma, joka kattaa seitsemän vuoden jakson. seitsemän vuotta monivuotoista rahoituskehyksestä ja tämän seitsemän vuotisen ehdotuspyyntökierroksen aikana seitsemän vuoden globaali budjetti on jo etukäteen varattu ja tämän vuoksi me tarvitsemme vuotuisia osuuksia vuotuiseen budjettiin, josta sitten varat myönnetään projekteille, jotka on valittu tämän monivuotuisen ehdotuspyyntökierroksen aikana. Tässä summat, jotka on jo sitoutettu tai varattu ovat noin 14,6 miljardia li- liikenteeseen ja kuljetukseen, kaikki rahoitusvälineet mukaan ottaen, ja noin 2 miljardia energiaan ja kolme 120 miljoonaa telekommunikaatio-osuuteen verkkojen Euroopassa. Ja haluaisin mainita, että näissä osasissa on eräissä myöskin vuotuisia projekteja, joissa ehdotuspyyntökierroksia myöskin toteutetaan. Jos me käsittelemme nyt kaikkia näitä kolmea osasta erikseen ja voisimme korostaa niitä, verkkojen Euroopan liikenne- ja kuljetusosio, sen yhteydessä on toteutettu neljä monivuotuista ehdotuspyyntökierrosta ja yksi vuotuinen kierros. Äh, syyskuussa 2014 ja tämän vuoden heinäkuussa äh, lopulliset valinnat on tehty ja tämän tuloksena 681 tukikelpoista projektia valittiin ja ne yhdessä pyytävät äh, yhteisrahoitusta, joka vastaa 33 miljardia. Näistä 13 miljardia myönnettiin 276 projektiin tässä vaiheessa yksittäisiä maksuja myönnetään ja etukäteisrahoitusta tapahtuu tämän syksyn ja loppuvuoden välisellä jaksolla. Sitten verkkojen Euroopan välinen energiaosion tilanne on sellainen, että meillä oli yksi ensimmäinen ehdotuspyyntö kierros vuonna 2014 ja kaksi vuonna 2015. Ja näiden ehdotuspyyntökierrosten tuloksena 647 miljoonaa on myönnetty 34 projektille ja kaksi vuoden 2015 kierrosta tuottivat 650 miljoonan myöntämiselle 23 tukikelpoiselle projektille ja loput ähm, talousarviossa vapaana olevat varat tullaan myöntämään vielä 20 projektille vuonna 2015. Sitten viimeinen osio verkkojen Euroopasta telekommunikaatio. Tässä meillä oli kolme ehdotuspyyntökierrosta ja 28 miljoonaa varattuna telekommunikaatioprojekteille vuonna 2014 ja kahdeksan ehdotuspyyntökierrosta, jotka tullaan käynnistämään tämän vuoden syys-lokakuussa, jotka vastaavat kokonaisuudessaan 46 miljoonaa. Verkkojen Euroopassa meillä on myöskin rahoitusväline-osio mukana, ja sen osalta prosessi vaatii enemmän aikaa, kuitenkin myöskin äm, sopimus EIPn kanssa on tehty tämän äh, osion osalta tänä kesänä ja äh, tämä vastaa äh, tähän instrumenttiin suljetettuja laina- ja takuuksia, laina- ja takuuksia, jotka on osoitettu verkkojen Euroopan liikenne- ja kuljetusosiolle. Lopuksi menisin nuorisotyöllisyysaloitteeseen. Haluaisin muistuttaa siitä, että vuosina 2014-2015 näiden kahden vuoden talousarvio vastasi 3,2 miljardia, jotka eh, oli myönnetty näinä kahtena vuonna. nuorisotyöttömyyden suuren tason ratkaisemiseksi. Ja tässä meillä oli myöskin Euroopan sosiaalirahastosta äh, vastaava summa, eli kokonaisuudessaan 6,4 äh, miljardia vuosiksi seuraavaksi vuosiksi. Tässä kaikki sitoumukset on jo tehty, paitsi yhdessä käynnissä olevassa ohjelmassa, joka saadaan päätökseen syyskuussa. Kaikki sitoumukset on siis jo tehty ja ennakkorahoituksen jälkeen 30 prosenttia tästä kuoresta tullaan maksamaan ennakkorahoituksen muodossa vuonna 2015 mitä tulee toimeenpanon kentällä. Käynnistyminen oli melkoisen hidasta vuonna 2014, mutta nyt ohjelma käynnistyy nopeasti ja tuen saajat äh, todennäköisesti vastaavat vuonna 2016 noin 900 000 ja seuraavana vuonna vielä miljoona henkilöä lisää tulee saamaan tukea tästä välineestä. Meillä on tässä varojen jakautuma tämän vuoden ja vuoden 2018 väliselle ajalle. Ja sitten vielä viimeinen osa nuorisotyöllisyysaloitetta, maksupuoli. Meillä on noin yksi kolmasosa kokonaissitoumuksista, joka tullaan maksamaan vuosina 2015 ja 2016 ja tämä viimeinen kolmas osa vuoden 2016 jälkeen. Ainoa tavoin kysymys on se, mikä on nuorisotyöllisyysaloitteen tilanne vuoden 2015 jälkeen. Komissio äh, on sitä mieltä, että ensimmäisten arviointien jälkeen, jotka tulemme saamaan tänä vuonna, äh, monivuotuisen rahoituskehyksen puoliväliarvioinnin jälkeisessä puitteistossa tullaan arvioimaan nuorisotyöllisyysaloitteen jatkon tarve saavutettujen tulosten mukaan. Voisinkin päättää tähän pää. Viestini on se, että kaiken kaikkiaan kaikissa ohjelmissa toimeenpano etenee hyvin ja suunnitelman mukaisesti. Kiitoksia. Thank you, miss. Kiitoksia, herra Presa. Niin jos teillä on kysymyksiä tai huomioita, niin olkaa hyvä. Herra Fernandes. Kiitos, puheenjohtaja. Minä halusin kiittää komissiota tästä esityksestä, mutta toivon, että tämä viesti myös menee perille neuvostoon, jos neuvosto ei saa tätä tietoa. Jos se saa sen, niin ehkä se silloin lopettaisi nämä leikkaukset budjettikohdissa. Yksi kriteeri neuvostolle on se, että että kuinka paljon se käyttää näitä budjettikohtia, kuinka onnistuneesti se käyttää niitä. Toivon, että todella nopeasti tämä tieto päätyy neuvostolle. Neuvosto voisi näin uudestaan tarkistaa kantaansa loppuäänestystä ajatellen, koska se loppuäänestykseen hän vaikuttaa Koreperin tekemä analyysi huomenna. Ihan muutama sana vielä mitä tulee horisontti 2020 toteuttamisesta, Kosmen toteuttamisesta, verkkojen Eurooppa-ohjelman toteuttamisesta. Kaikki nämä ovat riittävästi osoittaneet sen, että parlamentti, parlamentin kanta oli ihan hyvä ja aiheellinen. On sanottu, että pitää vahvistaa, säilyttää vahvistaa näitä budjetin kohtia koska toteutus vastaa ihan ö, hyvin odotuksia, sille asetet, niille asetettuja toiveita ja myös tavoitteita. Tavoitteisiin on tällä hetkellä päästy mielestäni lähes sataprosenttisesti. Emme vieläkään tajua, miksi neuvosto jääräpäisesti leikkaa näitä budjettikohtia budjettikohtia ohjelmia, joilla pystytään todella erittäin suuresti toteuttamaan hyvin näitä ohjelmia. Voisiko komissio vähän kertoa meille näistä argumenteista, joiden avulla voisimme saada neuvoston vakuuttuneeksi näiden ohjelmien tärkeydestä? Jos ymmärsin oikein, joissakin Kosmen budjettiohjelman kohdissa – Tarvittiin lisäbudjettikohtia rahoitusvälineille ja kysynkin, onko COSME, niin kuin parlamentti on ehdottanut, ja koska se on erittäin tärkeä PK-yrityksille, eikö COSMEn pitäisi, Kosmekin pitäisi tulla vahvistetuksi. Ja meillä on tämä nuorisotyöllisyysaloite. Ja kun katsoo työttömyyslukuja Euroopassa, nuoria työttömiä, koska työpaikat ovat vähentyneet. Mielestäni on silloin ihan itsestään selvää, että aloite täytyy säilyttää, sitä täytyy viedä eteenpäin. Minä haluaisin myös, että minulle selitään, miksi tämä aloite on myöhässä toteuttamisen kannalta jäsenvaltiossa, ainakin joissakin jäsenvaltioissa. Joissakin on ihan räikeä, selvä viive ohjelman toteuttamisessa. Ja parlamentti ensi vuonna 2016 on sitä mieltä, että meidän pitäisi saada riittävät luvat siihen, että tätä aloitetta voidaan jatkaa. Totta kai voidaan tehdä jotain pieniä korjauksia paremman toteuttamisen kannalta, mutta haluaisin tietää, mikä on komission näkemys, minkä takia tämä aloite on niin myöhässä toteuttamisen kannalta joissakin jäsenvaltioissa. Näin meillä olisi argumentteja, joilla voimme korostaa neuvostolle tämän aloitteen tärkeyttä, koska nuorisotyöllisyys on todella yksi tärkein prioriteet, tärkeimmistä prioriteeteista. Kiitoksia, herra panelistin Kardios Papa, joka on myöskin 2015 budjetin esittelijä. Kiitos paljon puheenjohtaja todellakin Ensinnäkin pitää pyytää komissionalta, että se antaa näitä tietoja, komissiolta, että se antaa näitä tietoja neuvostolle, kuten edustaja Fernandes sanoi. Joka kerta, kun tässä valiokunnassa me sanomme, että ei ole riittävästi määrärahoja, että ohjelmat tarvitsevat lisää rahaa, niin aina vastataan, että neuvoston pitää tehdä leikkauksia, koska ei pystytä toteuttamaan niitä, ei raha ole riittävästi. Nämä luvut osoittavat ihan selkeästi, että EUlla on paljon ohjelmia ja paljon hankkeita ja että jos Euroopan budjetti budjetti on asianmukaisesti toteutti, voimme todellakin kannustaa viedä eteenpäin näitä ohjelmia. Tässä valiokunnassahan me olemme pyytäneet Euroopan unionin komissiolta, niin kuin äsken me kuulimme, miten näitä ohjelmia aiotaan toteuttaa niin mehän olemme lähteneet nyt valmistelemaan ensi vuoden budjettia. Eihän ole ollenkaan loogista, jos, jos näillä ohjelmilla ei mitään kehitystukea. Me, jos me pyydämme lisää rahaa, niillä kaikilla prioriteeteilla, joilla meillä on tällä hetkellä pöydällä, jos meillä on kiireellisyys, prioriteetteja, joihin meidän pitää myös vastata ja ne pitää ottaa huomioon, mutta nämä luvut tässä osoittavat ihan selkeästi, että niiden enemmistön keskinopeus on, on ihan hyvä, jos tehdään, jos ajatellaan esimerkiksi mm, tarkistuksia, joita tullaan tekemään budjettiin, ajattelen tässä verkkojen Euroopan horisontti 2020, joista on leikattu Äh, ja Kosme myös ihan varmasti voimme auttaa sen toteutumista. Meillä on kaksi kysymystä. Yksi liittyy Kosmeen. Siinä, jossa puhutaan Long Guaranteeing Facilities – Eh, tämä herra selittää, että meillä on yhä enemmän ja enemmän pyyntöjä, mitä tällä hetkellä budjetti voi rajoittaa. Ne on nyt pääasiassa rahoitettu toisen eh, rahaston toiselta, eli voitaisiin siis, voisikohan kertoa meille enemmän tietoa siitä, miten tämä nyt on eh, raamitettu nämä luvut eli korjaavat luvut. Ja seuraavaksi nuorisotyöllisyys. Siinä on viivytelty sen toteuttamisessa monissa maissa. Operatiiviset ohjelmat ovat myöhässä ja numerot myös osoittavat sen. Luvut eivät ole hyviä tietenkään, koska tämä on myöhässä. Tämähän on kiireellinen me prioriteetti jos ei, tämähän käynnistettiin jo viime vuonna, jos ei nyt vuonna 2016 vielä ole tuntuvia merkkejä siitä, niin se on huono asia. Minä haluaisin tietää, onko komissiolla tästä tietoa. Minä olen saanut kommentteja, että siellä missä on lähdetty toteuttamaan nuorisotyöllisyysaloitetta ei ole päästy toivottuihin tuloksiin ja että tällä hetkellä me haluaisimme, että kuitenkin mm, kannustettaisiin nuoren, nuorten pääsemistä, helpotettaisiin nuorten pääsemistä työmarkkinoille, mutta joskus on käytetty hyödynnetty huonosti tätä työllisyysaloitetta ja se on myös, jos on luotu työpaikkoja, mm, on hyödynnetty sitä matalapalkkojen, matalapalkkaisten työpaikkojen luomiseen, eli siinä on hyödynnetty, käytetty sitä väärin. Totta kai me haluamme tietää kaiken tästä, jos teillä on tämän tyyppistä informaatiota, jos te olette myös sitä mieltä, että miten tämä voitaisiin rakastaa, mitä me voimme parantaa ja erityisesti, erityisesti mitä tulee lähitulevaisuudessa tapahtumaan. 2014-2015 olemme päättäneet rahoista, 2017 ei ole sitoumuksia, 2017 jos me laajennamme tai muutamme tätä ohjelmaa, niin emme me saa tässä lähteä odottamaan kolmea vuotta. Me olemme pian 2020 vuotta vuodessa ja, ja meillä saattaa silloinkin olla vielä 50 prosenttia nuorisotyöttömiä. Thank you. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei ole, niin annetaan sitten herra Presalle puheenvuoro ensin ja sitten työllisyysaloitteesta ja kosmesta vastuullisille henkilöille tämän jälkeen. Herra Presa, olkaa Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Vastaan näihin kysymyksiin, joita herra Fernandes ja rouva Karja Safar esittivät täällä. Ja pyrin antamaan nämä luvut myöskin neuvostolle tämän työpanosta. Vastaus on seuraavanlainen. Komission mielestä me ne katsomme on viikoittaisia sitoumuksia, määrärahoja, mutta mutta miten neuvosto nyt sitten perustelee leikkauksia, niin, niin he katsovat niinkin tätä täyttöönpanoa jälkikäteen. He katsovat täyttöönpanoa kesäkuussa, ja tältä pohjalta sitten he olettavat, että tämä tilanne tulee 2015, ja tämän takia sitten leikataan tästä. Tämä kesäkuu budjetti ehkä aina, aina sidota ja käytetä, koska pitää ajatella vähän tätä prosessia, mikä tässä on takana. Ehdotuspyynnöstä, valinnasta ja sitten koko menettelystä, kunnes tarjous on annettu ja käytetty, niin elokuun luvut sitten monet pitkälti taas sitten täyttöönpanon osalta muuttavat aikaisempia lukuja ja jos tämä oli sitten leikkausten syy, niin odottaisin, että neuvosto myöskin muuttaa näitä sitten, näitä leikkauksia. Jos on eri lukuja näkyvissä, niin tämä ei tapahdu sitten automaattisesti. Sitten jos teille käy, niin, niin annan herra Kovalle tästä puheenvuoron. Hän on vastuussa nuorisotyöllisyysaloitteesta ja sitten tämäkin kosmerus täällä. Olkaa hyvä. ja sitten Ruitalle tästä kosmesta. Uh, yes, so Mr. Kova, the floor is yours for the Rova Kova, teillä on tästä vastausvuoro näistä viivästymyksistä ja minkä tyyppisiä työpaikkoja on saatu valtioissa ja muusta. Paljon kiitoksia. Kiitoksia mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun, sillä komissiollekin on hyvin tärkeää, että me toimeenpanemme korkealaatuisia projekteja, jotka tukevat ihmisten työllistymistä. Voin perustella nykyisen äh, tiedon puutteen ja tulokset sillä, että eräät jäsenmaat ovat tilanteessa, jossa nuorisoaloitteen tuensaajat ovat tehneet niin monimutkaisia projekteja, että heiltä meni jonkin verran aikaa, että ne hyväksyttiin ja meni aikaa, että jäsenmaissa varmistettiin se, että niiden saamat varat jakautuvat oikein eri alueille ohjelmat jatkuvat jo nyt vuonna 2015. Meillä on vielä yksi äh, operatiivinen ohjelma, jossa nuorisotollisuusaloiteosuutta ei ole vielä äh, käynnistetty. En sano, mikä jäsenmaa on kyseessä, mutta uskon, että kaikki 34 äh, operatiivista ohjelmaa saadaan hyväksytyksi kaikissa jäsenmaissa vuoden loppuun mennessä. Tämä on vasta toimeenpanon alkuvaihe itse asiassa. Meidän pitäisi valvontakomiteoiden kanssa sopia valintakriteereistä, ja tässä jäsenmaat eivät ole vielä saattaneet työtä loppuun. Valitettavasti kaikkien suurimmat työn tuensaajat ovat tässä ryhmässä ja me pyrimme saattamaan päätökseen valintakriteerimääritelmät, jotta voisimme nopeuttaa tätä valintaprosessia. Hyvin tärkeä elementti on tarpeen, kun haluamme toimeenpanna tätä aloitetta ja kyseessä on se, että julkisten viranomaisten kapasiteettia pitäisi tukea ja koko toimeenpanokapasiteettia parantaa niin, että voisimme saavuttaa nuoret työttömät, jotka eivät ole koulutuksessa tällä hetkellä. Jonkin verran rakennemuutoksia tarvittiin, jotta voisimme varmistaa sen, että nämä ähm, viranomaiset toimivat oikealla tavalla ja pystyvät tukemaan nuoria ihmisiä jäsenmaissa. Meillä ei ole vielä nimettyjä viranomaisia, jotka ähm, operatiivisten ohjelmien osalta ähm, voivat äh, nämä maksuvaatimukset komissiolle osoittaa. Valitettavasti jäsenmaissa on ollut hyvin paljon ähm, hallintoviivästyksiä ohjelmien toimeenpanon osalta, mutta nyt valvontakomitean kokousten yhteydessä komission yksiköiden kanssa olemme todenneet, että tilanne on parantunut ja toivomme, että tilanne antaa enemmän toivetta optimistisuuteen vuoden lopussa. Luonnollisesti me seuraamme laadukkaita ohjelmia ja me emme käytä vain tätä 26 miljardia euroa nuorisotyöttömyyden ratkomiseksi Euroopassa, sillä eh, nämä operatiiviset ohjelmat, joita tähän mennessä on valittu, eh, osoittavat, että ne jäsenmaat, joilla ei ollut tukikelpoisia ohjelmia, ovat toteuttaneet jo muita nuorisotyöttömyysohjelmia Ja nykyinen taso on jo 12,7 miljardia, ei 6,4 miljardia. Ähm, tämä on siis osuus, joka on suunnattu nuorille, työttömille, heidän auttamisekseen. Kyseessä on hyvin merkittävä luku. Äh, Artikli 14 toteaa, että ensi vuonna ähm, väli puoliväliarvioinnin jälkeen arvioidaan uudelleen nuorisotyöttömyyden suunnat, tuon osuuden määrä ja toivomme, että Suomen parlamentilta tukea siinä, että saisimme lisärahoitusta kaiken kaikkiaan, jotta voisimme auttaa yli 5 miljoonaa nuorisotyötöntä Euroopassa, joten odotamme siis parlamentin tukea tässä työssä. Kiitoksia. Now for... Kiitoksia sitten vielä vastauksesta koosmeen liittyen. Mm, yksikönjohtaja Neiman tästä kasvualoitteesta. Olkaa hyvä. Yes, thank you very much. In... Kiitoksia. Todellakin kosmin rahoitusvälineet ja pitkäväivän rahoitus, niin on vaade on ollut, vaade on ollut huomattavia. Ja tietenkin se ylittää sen meidän saatavissa olevan määrän. Tällä hetkellä, kuten herra Presa täällä mainitsi, käytämme e- esirin rahoitusta, että voidaan ennalta rahoittaa tätä ja voidaan näin kattaa näitä rahoitusta vuoden 2017 loppuun mennessä. Ja todellakin ongelma tulee sitten 2017 jälkeen 2018, jolloin meillä ei ole enää tätä mahdollisuutta enää käyttävissämme. Ja olemme keskustelleet tästä hyvin paljon Euroopan investointirahaston kanssa, joka on kertonut meille, että tarvitaan lisää 100 miljoonaa vuonna 18 ja 200 miljoonaa vuodessa sitten 2019-2020. Eli tämä pitää ottaa huomioon, kun katsomme sitä rahoituspuitteistoa myöhemmin. Thank you. Kiitoksia. Näiden vastausten jälkeen Onko vielä lisävastauksia? Herra Preisa. Voisi antaa Marutelle vielä puheenvuoron. Hän voi täyttää kosmovastauksen loput vielä tähän ja lainatakuusta. Thank you. Uh, Mai my from the DG. Kiitoksia. Edustan uh, tutkimus- ja kehitys pääosastoa ja uh, Fernando Sabal tässä äsken asettavat kysymyksiä Horisontti 2020 ohjelman toimeenpanoon ja absorptiokykyyn liittyen. Minulla on kaksi äm, viestiä. Horisontti 2020 ja FP7 ovat tunnettuja siitä, että vuosi vuodelta niiden toimeenpanoaste oli 100 prosenttia. Haluan siis korostaa sitä, että mitään syytä epäilykseen ei ole. Tänäkin vuonna onnistumme toimeenpanemaan sekä ähm, sitoumus- että maksupuolella talousarviomme sataprosenttisesti. Ähm, heinäkuussa oli liian aikaista tehdä mitään äh, johtopäätöksiä. Tämä oli ensimmäinen asia. Sitten toinen asia, että edustaja Fernandes kysyi myöskin, äh, miksi talousarviota tarvitaan, niin haluaisin vain tuoda tietoonne erään erittäin tärkeän kehityskulun, johon törmäämme nyt verrattuna edelliseen ohjelmaan, FP7-ohjelmaan ehdotuspyynnöt, joita me nyt saamme tutkimuksen ja kehityksen alalla, ovat paljon lukuisampia. Ja tulos on se, että me emme pysty rahoittamaan edes niitä projekteja, jotka on arvioitu erinomaiseksi. Jos katsotte entistä puiteohjelmaa, me on, onnistuimme noin 20 prosenttia hakemuksista rahoittamaan. Ja nyt tämä taso on pudonnut 13 prosenttiin ja eräillä aloilla esimerkiksi terveyteen liittyvät pyynnöt. Tämä taso on niinkin matala kuin 4 prosenttia. Voitte siis kuvitella, että monet hyvin laadukkaat ehdotusmyynnöt eivät ole saaneet rahoitusta. Ja tämä on valitettava sellaisena aikana, kun Eurooppa todellakin tarvitsisi tätä. Eli tämä oli toinen viesti, niin me pyrimme toimimaan tällä alalla enemmän. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä komission taholta? Jos ei ole, niin päätän sitten keskustelun tästä aiheesta ja mennään sitten seuraavan kohtaan, äänestys. Debreerin mietintö Välimeren tilanteesta ja tarve kokonaisvaltaiselle EUn lähestymistavalle muuttoliikenteeseen. So we, we start now the, the voting procedure. Aloitetaan äänestys kappale 1, tarkistus 3. puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kappale 1. tarkistus 2. puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kappale 1, tarkoitus 1, puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kappale 2, kompromissi 1, puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kappale 2a, tarkoitus 7, puolesta, en tiedä sanotakin tarkistus niin 6, 5 ja 4 ottiinkin tässä raukeat, koska kompressi hyväksyttiin 2a, 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme kappale, kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 4, tarkoitus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty kappale 4a, 12, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kappale 5, 13, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kappale 5, 15, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 5, tarkoitus 14, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty Kappale 6, tarkoitus 16, puolesta, vastaan. Tarkastetaan tämä koneellisesti, eli kappale 6, tarkoitus 16, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Se on hylätty. Äänestyksen tulos on selkeä, joten se on hylätty. Kappale 7, tarkistus 17 puolesta vastaan. Tarkistamista uudestaan vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 7, tarkistus 18 puolesta vastaan uskon, että se hylättiin, mutta tarkistan tämäkin koneellisesti äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Kappale seitsemän. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty kappale 7a, tarkistus 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kappale 7b, tarkistus 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 8a, tarkistus 22 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 9, tarkistus 23 puolesta vastaan, uskois tyhjää, Uskon, että tämä on hyväksytty. Tarkistamme. Tarkistamme koneellisella äänestyksellä. Äänestys alkaa. 23. Amendment. Tarkistus 23. So, the vote is closed. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty itse asiassa. Kappale 10, tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kappale 10, tarkistus 25. Tämä tarkistus raukeaa, koska 24 hyväksyttiin. Kappale 11, tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestys lausunnosta näin muutettuna. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta 4 vastaan 3 tyhjää. Edustaja Zabal, siirtopyyntöjä ei ole seuraavan kohtaan liittyen, ei teiltä eikä edustaja Holmaerilta, joten äm, kokous päättyy ja jatkamme kello 15. Kiitoksia. Yeah, was okay? Yes, great. Okay. Good. Yeah, so on the first one here, I mean, I was